demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia aloitamme oikeuksien puolustajien ja oppositiohtajien tilanteesta Kambodsassa ja Laosissa. Keskustelussa aluksi käyttävät puheenvuorot ovat olleet täällä Lepäsosman laatioita aluksi Rovassa Argentiini. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia Tämä vihreän alustukseni koskee ihmisoikeuksia Kambodjassa ja Laosissa. Meidän on vaikea ymmärtää sitä tilannetta, joka siellä on ja joka on yhä pahentunut monikansallisten yritysten toimesta ja siihen voimme puuttua eurooppalaisen aloitteen avulla. Siitä syystä tämä minimipalkka Kambodjan tekstilisektorissa on neljäs osa siitä, mikä pitäisi palkan olla, että sillä tulisi toimeen. Naiset ja tytöt tekstiilialalla eivät voi sillä elättää perhettään. Riisto on yksi väkivallan muodoista ja Kambodžassa sitä on tämän riiston ansiosta. Eurooppalainen aloite, jota Saksa ja Alankomaiden viranomaiset ovat tukeneet, pyrkivät riittävän palkkaa tällä toimialalla. Ja me voimme edesauttaa sitä, että tuemme ihmisarvoista ja kestävää valmistusta tuolla alueella. Saamme myös nähdä, että tuolla alalla on valtava kasvupotentiaali, kuten myöskin Laosissa, ja siitä syystä ihmiset joutuvat muuttamaan elinalueeltaan pois. Tällainen pakottaminen on myöskin väkivaltaa. Coca-Cola, kaikki muut suurikansalliset yritykset harjoittavat tätä samaa politiikkaa. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, jos sopii, hyvä puhemies. Se, mitä Coca... Hyvä uutinen on se, että Coca-Cola on sanonut, että en enää, emme enää jatka täällä. Kaiser, yksi minuutti en juillet dernier... Kiitoksia puhemies. Viime kesän petosten tahraamien vaalien jälkeen maa on tuntunut Kambodsjassa nauttivan tietynlaista vakaudesta, mutta oppositiota on sorrettu ja heidän joukossaan tekstiilityöntekijöiden edustajia, jotka ovat tuoneet väärinkäytöksiä julki. Tilanne on pahentunut viime vuosina suurten eurooppalaisten merkkien toimiessa maassa. Siellä on heidän alihankijoitaan. Kuten edustaja Sergentini sanoi, kyseessä on myöskin meidän eurooppalaisten vastuu ja politiikka. Me jatkamme mm, kolmannen maan työntekijöiden kärsimyksen hyödyntämistä. Kampuksessa on Bangladeshin tavoin tarpeen ohjelma, joka suojelisi työntekijöiden perusoikeuksia ja ilon periaatteita. Me olemme myöskin aloittaneet sosiaalisen demokraattisen ohjelman, joka pyrkii maan vakauttamiseen. Ja vetoamme viime heinäkuun vaalien petosten julkituomiseksi. Kiitoksia. Kiitos nyt kollega Schaake arvoisa about... puhemies kollegat olemme huolestuneita äskettäisistä rikkomuksista on tapahtunut kambodassa. Vaalit tapahtuivat epäsäännöllisyyksien puitteissa ja nämä epäsäännöllisyydet on tutkittava. Äskettäiset mielenosoitukset lyötiin väkivallalla ja tämä johti tekstilintekijöiden ja muiden kuolemiin ja loukkaantumisiin. Henkilöitä on myös pidätetty ja vangittu Mielestäni aikana on estetty kokotus On selvää, että täytyy kunnioittaa myös ihmisoikeuksia, mutta on tärkeää myös se, että poliisilta oppositiolta ei estetä sen laillista toimintaa. Poliittinen maisema, sen olemassaolo laajana on välttämätön maan kehitykselle. EU itsessään. Meidän täytyy arvioida tämä viimeisin kehitys ajatellen yhteistyötä ja meidän täytyy myöskin katsoa, että eurooppalaiset kansainväliset yritykset, joilla on tuotantoa kampusassa, maksaisivat ihmisille palkkaa, jolla pysytyy elämään. Ja tietysti Hansenin hallituksen tulisi ainakin kunnioittaa omaa perustuslakiaan ja kansainvälisiä sopimuksia, joihin se itse on sitoutunut. Muutama sana vielä tilanteesta Laosissa. Meillä edelleenkin on syytä, syytä tuntea huolta ihmisoikeustilanteesta Laosissa. Olemme kehottaneet Laosin hallitusta nopeasti ratkaisemaan Somvat kohtalon. On saatava myöskin oikeudenkäynti niitä vastaan, jotka ovat olleet vastuussa näistä pakollisista katoamisista. Vielen Dank, Frau Kollegin Schake. Es folgt Herr Kollege Sönnergaard. Sönnergaard, kaksi minuuttia. Äh, tak, formand. Äh, for anden gang in... Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä on toista kertaa jo vuoden aikana, kun me Euroopan parlamentissa keskustelemme päätöslauselmasta ja Tämä koskee yhtä tiettyä henkilöä, nimittäin Sambath Symphonia. Hänet kaapattiin vuonna 2012 poliisiaseman edestä Laosin pääkaupungissa ja kukaan ei ole häntä sen jälkeen nähnyt. Miksi me keskustelemme tästä jälleen kerran? Se johtuu siitä, että ennen kuin hän hävisi, hän työskenteli rauhanomaisen keinoin viedäkseen eteenpäin ympäristönsuojelua ja koulutusta, ja hän oli yksi niistä, joka järjesti yhdeksättä kansanfoorumia EUn ja Aasian maiden välillä. Lisäksi keskustelemme tästä asiasta siitä syystä, että Sombatista on tullut symboli, symboli niille monille ihmisille, jotka pyrkivät parantamaan Laosin kansan ja muiden tilannetta Aasiassa, mutta joita sorretaan. Lausiviranomaiset pyrkivät saavat meidän unohtamaan Sombastin katoamisen. He viivyttelevät, he kieltäytyvät ryhtymästä kaikkein tarkempiin toimenpiteisiin, jotta tämä tapaus voitaisiin ratkaista. Sain henkilökohtaisesti todeta tämän, kun kävin Laosissa tänä syksynä. Viime viikon sähköpostissa suurlähetystöstä hyväksy, tunnustetaan se, että 7.6.2013 on viimeisin kertomus tästä asiasta, eli puoli vuotta sitten, yli puoli vuotta sitten, se on aivan skandaalimaista. Meidän päätöslauselmamme vaatii toimintaa, ja toimintaan pitää ryhtyä. Teemme selväksi sen, että se, että asia ei ole ratkaistu, muodostaa esteen sille, että Laosista tulisi YK ihmisoikeusneuvoston jäsen. Jos tilanne jatkuu, ryhdymme vielä lisätoimenpiteisiin ja otamme käyttöön sanktioita. Me olemme sen velkaa Sombatin perheelle ja kaikille muille. Sombatia emme unohda. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Tanok, yksi minuutti. Eh, kiitoksia. Kamputsean vahva johtaja, joka on 58-vuotias, on nyt ajanut jo vuosien ajan tätä polkevaa politiikkaa. Hiljattaiset vaalit Kamputseassa äh, ovat monien arvioiden mukaan olleet epärehelliset ja tämä on aiheuttanut paljon painostusta hallitusta vastaan. Nyt ilmapiiri äh, tänä vuonna vaikuttaa pahenevan. Jo viisi rauhanomaista mielenosoitusta, tekstiilityöntekijöiden järjestämää mielenosoitusta on hallitusten joukkojen tukahduttamiksi tullut. Tämän lisäksi tunnettu ihmisoikeustaistelija, hänen katoamisensa Laosissa, Sompet Sompain katoaminen ja tapahtuman tutkiminen on jotakin myöskin, mikä on aiheuttanut erittäin suurta huolta. Nämä asiat äh, koskettavat myöskin Euroopan unionia. Sen täytyy ottaa huomioon perusihmisoikeudet, kun meillä on sopimuksia molempien näiden maiden kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Lisek. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, Kiitoksia hyvä puhemies. Jälleen kerran tarkastelemme tilannetta Kambodjassa ja Laosissa, koska tilanne siellä on sellainen, jota myös suinkaan voi hyväksyä äskettäisten vaalien jälkeen, jotka eivät vastanneet mitenkään kansainvälisiä standardeja – on siellä ollut valtavia mielenosoituksia, protesteja, jotka ovat seurausta tekstiilitehtaiden työntekijöiden tilanteesta ja maan poliittisesta tilanteesta. Vallan väärinkäyttö poliisin toimesta ja erikoisjoukkojen toimesta on johtanut siihen, että useita aktivisteja on surmattu ja moni on loukkaantunut. Näihin kysymyksiin meidän täytyy keskittyä, meidän täytyy niitä korostaa ja meidän täytyy vaatia Kambodjan hallitusta korjaamaan tämä tilanne ja huolehtimaan niistä, jotka ovat loukkaantuneet. Lisäksi uskon, että korkean edustajan tulisi valvoa tätä tilannetta säännöllisesti

kambodża to ogromne nierówności społeczne. Kiitoksia puhemies. Kambodžassa on vallalla valtavia epätasa-arvoisuuksia ja kansalaiset elävät suuressa puutteessa alle dollarilla päivittäin. 3. tammikuuta poliisivoimat hyökkäsivät rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja surmasivat viisi henkilöä ja 30 haavoittui tuolloin. Me vaadimme, että Kambodžan hallinto tarkastelee tapahtunutta ja arvioi väkivoiman käyttöä. Me myöskin pyydämme, että ihmisoikeusaktivistit vapautetaan ja ihmisille myönnetään kokoutumis- ja mielensuotusvapaudet ja että heitä kuullaan. Tähän liittyy myöskin viime kesän vaalien tilanne. Niissä epäillään petoksia esiintyneen ihmisoikeuksia ei kunnioiteta eikä myöskään oikeutta maaomistukseen. Ja jos näin on, meidän täytyy perua tehdyt sopimukset Kambodžan kanssa. Me myöskin pyydämme, että toimet Laosissa olisivat pikaiset. Kiitos kollega Senishin. Haluaisin vielä kerran pyytää kollegoilta, että ette lukisi tekstiä niin nopeasti, etteivät tulki pysty seuraamaan. Jos te haluatte, että kaikkialla ymmärretään, mitä te sanotte, olisi varmastikin järkevämpää puhua asianmukaisella nopeudella, koska muuten tulkkaus kärsii nopeudesta. Nyt on vuorossa kollega Benion yksi minuutti. Uh, thank you, chair. Kiitos puhemies. Lähes vuosi sitten puhun me Samatson Fonesin kanssa täällä puhun Fonesta tässä salissa, mikäli muut on selkeän pelon ilmapiiri, joka liittyy hänen katoamiseensa, on edelleenkin todellinen. Kambodsassa tilanne on vielä pahempi siitä, että turvajoukot ovat hyökänneet työntekijöiden kimppuun ja siihen, että on ollut mielenostuksia onnettomien vaalien jälkeen. Olen huolissani myöskin siitä, mitä Kambodsassa tapahtuu aseiden osalta. Euroopan unionin täytyy toimia näiden havaintojen pohjalta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, koska EU ei voi antaa etuoikeuksia yrityksille, jotka ajavat ihmisiä omalta maaltaan pois ja kodeistaan pois ilman mitään korvauksia. Nämä karkotukset ovat pahenemassa. Liberaalidemokraattien ryhmä tänään pyysi, että olisi velvoite todistaa siitä, että mitään karkotuksia ole tapahtunut ilman täyttä korvausta. Tämä ehtona sille, että mikään yritys voisi hyötyä mistä mistään aloitteista. Kiitos, kollega Benjon. Ja nyt kollega Migalski, yksi minuutti. Szanowni Państwo, część z Was Hyvät näistä herrat, jotkut tämän päivän puhujista ovat nyt jo korostaneet sitä, että muutama kuukausi sitten tarkastelimme jo tätä Sombatson Phonen tilannetta. Olin mukana keskustelussa. Olen samaa mieltä siinä, että Tämä on yksi niistä henkilöistä, jonka puolesta kannattaa taistella. Meidän täytyy vedota viranomaisiin, että nämä noudattavat velvollisuuksiaan. Tämä yhdistää nämä kaksi asiaa, Kambodjan ja Laosinkin toisiinsa. Ihmisoikeuskysymykset. Ja minun uskoakseni meidän tulisi vaatia sitä, että kaikkia ponnisteluita jatkettaisiin ja niitä voimistettaisiin tässä suhteessa. sekä jäsenvaltioiden että korkeudustajan toimesta myöskin. Meidän täytyy auttaa ihmisoikeustaistelijoita noilla alueilla. He tarvitsevat sekä aineellista että henkistä tukea. Kiitos, kollega Mikalski. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Paska. Kiitoksia puhemies. Kiitos puhemies. Komissio näyttää siltä, että monissa maissa me tuemme demokraattisia liikkeitä. Meidän pitäisi siis näiden maiden poliittisille johtajille selittää, että tavoitteena sille, että EU antaa tukea näille maille, on se, että syntyy sivilisoitunut, sivistynyt tapa johtaa maata. Siis ei ole niin, että ovat päättävässä asioista, vaan kansalaiset. Hyökkäykset mielenosoittajia vastaan ja työntekijöiden edustajia vastaan tekstiliteollisuudessa on todellakin valtion hallinnon epäonnistumista, eikä ole mitään selityksiä, mitä tälle voidaan antaa. Myöskin opposition peloittelu, vaalitulosten manipulointi ovat ongelmia, eikä niitä saa suvaita missään. Meidän poliittinen ja taloudellinen vaikutuksemme on sellainen, että meidän pitäisi käyttää sitä sen saavuttamiseksi, että tilanne muuttuisi ja että olisi paremmat olosuhteet työntekijöille tekstiiliteollisuudessa. Se on hyvin tärkeää, sillä se, mitä he tuottavat, päätyy myös meidän markkinoillemme. Minä olen sitä mieltä, että me voisimme käyttää paremmin diplomaattista palveluamme meidän, meidän pitäisi paremmin olla yhteydessä enemmän poliisijohtajiin, jotta voitaisiin heikentää näitä konflikteja. Kiitos kollega Paska. Nyt on vuorossa kollega Klaas, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Laos on sosialistinen yhden puolueen valtio. Kambodža Human Rights Watchin mukaan on miltei kommunistinen autoritäärinen koaliitio – joka, jossa on pinnallinen demokratia. Missä tämä niin sanottu todellinen sosialismi sitten oikein olisi nähtävissä? Siellä pelkästään halveksutaan ihmisoikeuksia. Missään maailmassa eivät kommunistit ole onnistuneet ideologiansa mukauttamaan demokratian ja ihmisoikeuksien kanssa. Mutta tässä on kysymys muustakin. Missä muualla ei riistetä työntekijöitä niin paljon kuin kommunistisissa maissa? Vaikka niissä olisi jopa pieni pisara markkinatalouttakin. Se on kyllä aika autoa ideologialle, jonka tavoitteena on nimenomaan puolustaa työläisiä. Näin on käynyt Kambodjassa, jossa tekstiilitoimialan mielenosoittajat brutaalisti äh, heitä äh, kohdeltiin. Monet ovat äh, kuolleet, jotka, jotkut istuvat vankilassa, jotkut ovat loukkaantuneena. Meidän täytyy tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy hyödyntää aseania ottaaksemme esille nämä huonot käytännöt. Ja toiseksi meidän täytyy asettaa sanktioita niin, että kehitysapua ei kerta kaikkiaan myönnetä niin kauan kuin ongelmat jatkuvat. Kiitos.

Stevenson, yksi minuutti. Thank you very much. Oli kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, minä haluaisin ilmaista protesti mielipiteeni. Tämä herra Sonfonen traaginen sieppaus on ennenkin ollut käsittelyn aiheena tässä salissa. Ja Kambodjan tekstiilityöntekijöiden sorto ei ole jotakin, mitä meidän pitäisi unohtaa, mutta meidän täytyy tässä ottaa jonkinlainen suhteellisuuden taju mukaan. Kampasrassa kidnappattiin seitsemän henkilöä, joista kuusi on naisia. He ovat yhä edelleen kadoksissa. Mitä me teemme heidän suhteensa? Meillä on Syyriassa verenvuoratusta, sisällissota, meillä on pakolaiskriisi Libanonissa päivittäin erittäin suuria ongelmia. Mitä me teemme näiden asioiden suhteen? Miksi ne eivät ole nyt kiireellisinä asioina? Meidän pitäisi tässä käyttää suhteellisuuden tajua, hyvä puhemies. Kiitos. Näin valmiit puheenvuorot. Tulee menetelmä puhujalistaa aluksi kollega Kukan saa puheenvuoron. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä olen yhtä mieltä kollegojen kanssa ja haluaisin tukea aktivisteja Laosissa ja Kambodžassa heidän työssä. Kummassakin maassa on erittäin tärkeää, sillä he edustavat yksittäisiä he edustavat kansalaisia ja he ovat osa yhteiskuntaa ja siksi he tarvitsevat meidän huomiotamme. Mitä tulee heidän työhönsä? Jos sitä pyritään estämään sieppauksella tai väkivallalla. Euroopan parlamentin täytyy kiinnittää huomiota siihen. Kambodsassa on ollut väkivaltaisia yhteenottoja ja näissä yhteyksissä on menetetty ihmishenkiä. 2013 vaalit olivat sellaisia, joka pitikin lain mukaan järjestää, mutta haluaisin verrata poliittisiin johtajiin, että he vaalien toimittamistavan tutkisivat. Haluaisin myös puhua Somatson Fonen siepauksesta ja todeta, että se on asia, joka pitäisi tutkia. Kiitos. Kiitos. Kollega Kukan seuraavaksi. Kollega Tarabella. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, minuakin surettaa, että tässä on asiat hiukan menneet sekaisin. Kambodjan asioista meidän tulisi puhua, luonnollisesti myöskin Laosin ja Somfonin tapaus on erittäin tärkeä. Ja nyt tämä on samaa maantieteellistä aluetta, ihme, että me puhu vietämistä samaan aikaan. Kolmas tammikuuta äh, joita riistetään, osoittivat mieltään parempien palkkojen puolesta ja heitä ei vain tukahdutettu, vaan heitä vastaan hyökättiin. Viisi kuoli, 30 loukkaantui ja aivan perustellusti he olivat vain vaatimassa parempia työolosuhteita. Tällaista ei voida hyväksyä. Kambodjan lainsäädännössähän myöskin työläisten oikeudet on mainittu. Kambodjan täytyy vihdoinkin kunnioittaa kaikkien kansalaisten oikeuksia ja erityisesti kansalaisoikeuksien puolustajienkin oikeuksia ja näitä työntekijöitä, joita monikansalliset yritykset riistävät.

Tähän päättyivät puheenvuorot ja lopuksi komission sen kallassa puheenvuoron. Mr. President, honorable members. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, me kannatamme tämän kiireellisen päätösosman hyväksymästä, joka koskee sekä Kambodžaa että Laosia. Kambodža kohdalla ennen heinäkuun parlamenttivaaleja EU vaati kokoontumisvapautta, mielenilmaisuvapautta äh, paikan päälle. Heti vaalien jälkeen ja opposition vaalien jälkeen boikotoida parlamenttia. EU on vedonnut kaikkiin osapuoliin, että nämä toimisivat rauhanomaisissa demokraattisissa merkeissä, jotta he löytäisivät parhaimman ratkaisun tähän poliittiseen umpikujaan. Viimeaikaiset tapahtumat ensimmäinen ja toinen tammikuuta EU ilmaisi suuren huolestuneisuutensa väkivaltaisista mielenosoituksista ja liiallisesta voimankäytöstä, joka johti ihmisenkien menetykseen. EU val- edustusto on tarkkaan valvonut oppositiojohtajan Sam Rangin ja Kem Sokan tilannetta ja Wong Chungin tilannetta. 14.1.2014 heitä on syytetty murhasta, mutta heidät vapautettiin. Nämä asiat on otettu jo Kambodjan sisäministerin kanssa esille EUn puolelta. Aivan yhtä tärkeää on, että säilytettäisiin Kambodjan poliittinen va- tasapaino myös tekstiilialalle muilla aloilla – parantaa tilannetta. EU on ollut etunenässä helpottamassa Kambodjan hallituksen ja teollisuuden välisiä sopimuksia, jotta nämä ottaisivat käyttöön työolosuhteita valvovat toimenpiteet tekstiilialalla. Tämä ohjelma sisältää niiden teollisuuden alueiden nimittämisen, jotka eivät sovella minimivaatimuksia. Lisäksi EU tarjoaa varoja, joiden avulla voidaan vahvistaa kansallisyhteiskunnan mahdollisuuksia valvoa ihmisoikeuksia Kambodjassa. Tämä sisältää myös erityisen tuen ammattiyhdistysliikkeelle, jotta ne voivat parantaa kapasiteettien olla mukana muiden sidosryhmien kanssa tässä tilanteessa. Euroopan unioni jatkaa rauhanomaisen ratkaisun vaatimista ja samalla säilyttää Kambodjan hallituksen ja pyrkii säilyttämään Kambodjan hallituksen opposition välisen rauhanomaisen tilanteen. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Me kovasti tuemme Euroopan parlamenttia ja sen jatkuvaa sitoumusta parantaa lausin tilannetta, kuten myöskin tätä päätöslauselmaa. Me olemme samaa mieltä ihmisoikeuskysymyksistä, jotka tässä päätöslauselmassa tulevat esille, ja tuemme sen suosituksia. Ennen kaikkea Sumbat Sumfunin selittämätön katoaminen vuonna 2012 on asia, joka edelleenkin huolettaa meitä kovasti. Ulkosuhdehallinto on järjestelmällisesti ottanut esille tämän asian Laosin viranomaisten kanssa ja useissa tilanteissa. Ja vaikka Laos on ollut avoin jollekin vuoropuhelulle, tutkimukset tähän mennessä eivät ole tuottaneet mitään tuloksia eri tarjoukset ulkopuolelta, jotta voitaisiin tutkia tätä tapausta, on kielletty viranomaisten toimesta. Haluamme nähdä Somfunin uudelleen ja jatkamme läheistä yhteistyötä EU-jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa. Odotamme, että Laos ratifioi kansainvälisen lainsäädännön, joka liittyy ihmisten häviämiseen. Toivottavasti saa aikaiseksi myös ö, kunnollisen ihmisoikeusvuoropuhelun. EU on päätoimijana näillä aloilla. Olemme viimeisen 12 vuoden aikana saaneet nähdä jotain konkreettisia tuloksia, varsinkin ratifiointipuolella, kun on pyritty ratifioimaan ihmisoikeusyliösopimuksia. Aiomme jatkaa tällä samalla linjalla. Kiitoksia. Kiitos komissaarisen Kallas. Keskustelun päätöksen onnistus seitsemän perusmaa esitystä. Keskustelun päättynyt. Äänestys tapahtuu kolmannen keskustelun jälkeen tänään iltapäivällä. Seuraava asiaslistalla ovat äh, Bangladesin äskettäiset vaalit. Aluksi saavat perusmaisityksen laatijat puheenvuoron aluksi Rova Kronberg, yksi, puolitoista minuuttia. Thank you, Chairman arvoisa Kiitoksia puhemies. Hiljattain monta henkilöä sai surmansa Bangladesin pääkaupungin